Okay, we, we can start, yeah. Good morning, colleagues. Let's start our joint econ. Hyvää huomenta kollegat. Aloitamme nyt Ekon ja FAM-valiokuntien yhteiskokouksemme. Aivan aluksi haluaisin esittää kysymyksen koskien esityslistaa. Onko siihen liittyviä huomautuksia? Ellei ole, niin se on hyväksytty ja meillä on vain yksi asia esityslistallamme tänä aamuna. Sukupuolten tasa-arvo ja verotuspolitiikat Euroopan unionissa. Tarkastelemme tarkistuksia ja tänään 189 tarkistusta on käsittelyssä Ekon ja FEM yhteismietintöön sukupuolten tasapainon arvosta ja verotuksesta Euroopan unionissa. Marisa Mattias esittelijänä Ekia, Ekonesta ja Ernest Urtason FAM-valiokunnasta. Ja nyt aivan aluksi näitä kanssaesittelijöitä kuuntelemme. He tulevat äh, tärkeimmät asiat meille esittelemään tarkistuksiin liittyen. Ja haluaisinkin nyt antaa puheenvuoron edustaja Matiasille. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Brigada. Brigada, president. Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä ensinnäkin varjoesittelijöitä heidän tekemistään tarkistuksia, tarkistuksista. Kiitos myös kollegoille, jotka ovat olleet mukana keskusteluissa minun kanssani. 189 tarkistusta jätettiin yhteensä. Niistä onnistumme sorvaamaan muutaman kompromissin. Erityisen kiitollinen olen siitä rakentavasta hengestä, joka vallitsi neuvotteluissa. Kaikki halusivat todellakin saada aikaan sopimuksen. Se oli ilmeistä. Tämä on tietysti äärimmäisen tärkeää sekä minulle et, ja muille toisellekin esittelijälle Ernest Urtasunille. Tämä on meille molemmille tärkeää. Me haluamme valtavirtaistaa sukupuolikysymykset EUn rahoituspolitiikkaan tai veropolitiikkaan. En usko, että sopimuksen aikaansaaminen tulee olemaan kovinkaan vaikeaa. Minä olen melkoisen optimistinen, ainakin omalta osaltani. Yksi seikka vielä on avoinna. Se on hieman hankalampi juttu, eli yksilökohtainen ajattelu individualisointi. Uskon, että meillä on vielä tilaisuus käydä keskustelua tästä aiheesta. Arvon kollegat, kollegat voivat tietenkin sanoa asioista, mitä he haluavat ja olla mitä mieltä tahansa mietinnöstä, mutta minun mielestäni ainakin tuosta asiasta pitäisi puhua. Meillä on tässä loistava tilaisuus puhua suume puhtaaksi tästä aiheesta ja pyrkiä aikaansaamaan jonkinlainen sopimus individualisoinnista, koska se on yksi perusperiaate tässä mietinnössä. E Ei nyt halua sanoa enempää, koska ilomielen kuulisin, mitä mieltä muut ovat asiasta. Toivon mukaan keskustelun päästään nyt ripeästi. Thank you very much, Ms. Matias. And now I would like to give the floor to... Paljon kiitoksia edustaja Matias ja nyt haluaisin edustaja Urtosenille antaa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank Kiitoksia lyhyesti. Haluan vain kiittää kollegoja. Mielenkiinto mietintöä kohtaan on suurta. Olemme saaneet paljon tarkistuksia. Yleisesti ottaen tästä saadaan hyvä teksti ja tämä on hyvä askel eteenpäin, että saadaan aikaan verotuksessa tasa-arvoa aikaan on hyvä saada tästä vahva, näin saadaan vahva teksti, jos nyt hyväksytään. Ja varmasti tästä on myös paljon hyötyä, kun halutaan vaikuttaa prosesseihin, kuten maakohtaisiin suosituksiin, ohjausjaksoon ja niin edelleen. Yleisesti ottaen huolimatta suuresta määrästä tarkistuksia ensimmäisessä varjoesittelijän kokouksessa oli suurta tahtoa ja yhteisymmärrykseen pyrkimistä eri kysymyksissä. Ensinnäkin tarve sopeuttaa sekä suora verotus, niin että se ottaa huomioon sukupuoliaspektit ja muu, muissakin verotuksen muodossa otetaan sukupuoliaspekti huomioon. Ensimmäisessä kokouksessa me ilokseni huomasin, että käsittelemme sanamuotoja. Suurin osa ryhmistä haluaa luoda tällaista konsensusta niin mielestäni meillä on vain yksi jäljellä, jäljellä oleva kysymys, joka vielä pitää ratkaista. Se koskee verotuksen, tuloverotuksen erillistämistä tai yksilöllistämistä. Minulle tässä on yksi minimiasia, joka täytyy löytyä mietinnöstä. Nimittäin meidän pitää suostella jäsenvaltioille sitä, että ne rajoittavat kaikenlaista mahdollista syrjintää, jotta mutta liittyy yhteisverotukseen. Se on ihan minimikysymys. Me tiedämme, että erilaisia prosesseja ja ilmiöitä on olemassa, jotka liittyvät syrjintään, kun käsitellään yhteisverotusta. Täytyykö meidän sitten vaatia välittömästi erillistä verotusta vai löytää joku kultainen keskitie? sitten meidän pitää jatkaa näitä keskusteluita ja löytää yhteisiä ratkaisuja, mutta yleisesti ottaen olen vakuuttunut siitä, että tässä onnistutaan ja uskon, että saamme mietinnön, joka saa vahvaa tukea valiokunnasta. Se on meidän Marisan ja minun molempien toiveena. Paljon kiitoksia edustaja Urtason. Nyt antaisin äh, varjoesittelijöille puheenvuorot. Edustaja Gerald äh, tulee puhumaan nyt äh, oman ryhmänsä varjoesittelijän puolesta. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä sain eilen tällaiset ähm, muistinpanot, jotka ovat englanniksi, joten nyt puhun nyt englanniksi. Edustajat Heise Saborska pahoittelevat sitä, että eivät päässeet paikalle tänään, mutta haluaisin sanoa EPPn kannasta sanasen liittyen tähän mietintöön. Yli 70 tarkistusta EPPltä tuli tähän mietintöön ja olemme varmastikin osoittaneet, että haluamme olla rakentavia sitoutua tähän työhön. Meillä oli yksi tuottava varjoesittelijöiden kokous jo ja olen sitä mieltä, että meillä on hyvä mahdollisuus saada tämä mietintö päätökseen aikataulun puitteissa. Haluaisin muutamia yleisiä prioriteetteja tuoda mietinnön sisällöstä esiin. Me tunnustamme kyllä, että epäsuorassa äh, sukupuoleen liittyvässä syrjinnässä on ähm, ongelmia. Verotuksessa olemme sitä mieltä, että meidän tulisi tarkastella myöskin työmarkkinavälineitä, myöskin Euroopan unionin lainsäädännön oikea toimeenpanoa. Veropolitiikka on yleensä jotakin, mikä on suunniteltu neutraaliksi, äh, sellaiseksi, ettei se suosi miehiä eikä naisia. Työllisyyspolitiikka toisaalta voi olla paljon sukupuolisesti painottuneempaa ja sillä kentällä meidän pitäisi käsitellä näitä kysymyksiä. Asiaan tulisi puuttua tässä mietinnössäkin. Me olemme myöskin sitä mieltä, että verotus on jäsenmaiden toimivallan ala. Voimme pyytää, että ne arvioisivat äh, erilaisten yhteisverotus- tai yksilöverotusjärjestelmien sukupuolipainotuksia, mutta me emme voi kritisoida tai suosia yhtä järjestelmää toisen kustannuksella. Me emme voi myöskään sanalla tiettyjä ratkaisuja tai puuttua eurooppalaisten perheiden vapauteen, valinnanvapauteen verotuskysymyksissä me haluaisimme puolustaa kansalaisten mahdollisuutta valvaasti tehdä päätöksiä oman taloudellisen intressinsä mukaisesti, mitä tulee niin kutsuttuun vaaleanpunaisen veroon. Ryhmämme on sitä mieltä, että tämä mietintöteksti menee liian pitkälle ja sitä pitäisi uudelleen harkita. Nämä ovat asioita, joita pitäisi pohtia Euroopan unionin ALV-direktiivissä ja hiljattain komission tekemä aloitus alve-alalla antaisi enemmän joustoa jäsenmaille ähm, esimerkiksi nollaverotason suhteen ähm, hygienetuotteissa. Tämä työ on yhä siis käynnissä. Me arvioimme kunnioitamme esittelijöiden avoimuutta. Ja ryhmämme tulee valmistelemaan lopullisia tarkistuksia ja muita kysymyksiä, joita tässä mietinnössä on mukana. EPP odottaa mielenkiinnolla neuvotteluiden jatkoa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron edustaja Beresille, olkaa hyvä. Euh, euh, kiitoksia paljon esittelijöille, jotka tekevät erinomaista työtä. Uskon, että kun me tarkastelemme neuvotteluiden pohja, jotka ovat meneillään, ja tarkistuksia. Vaikuttaa siltä, että meillä kahdella on tässä hyvä lähtökohta, jolta voidaan sitten parlamenttina ponnistaa. Lopullinen tavoite on tavoite, johon toivottavasti päästään. Kyse on verotuksesta, sen implisiittisistä vaikutuksista Jäsenvaltiossa usein verotus rankaisee naisia silloin, kun on kyse pääsystä työmarkkinoille ja on palvelisesta työmarkkinoilla. Tämä on aivan kysymys. Tämä saattaa johtaa siihen, että naisen on vaikea rahoituksen varojen vuok- puuttumisen vuoksi toimia itsenäisesti. Nais- naisen paikka työpaikalla täytyy tehdä pariskunnan kannalta kannattavammaksi tavallaan. Mutta tätä ei saa tehdä niin, että samalla häviävät ne etuisuudet, jotka katovat pariskunnalta. Kyse on demografisesta kehityksestä, jota ei pidä pahentaa jäsenvaltoissa. Verotussa voidaan käyttää esimerkiksi tätä lasten hoivapalveluta parannetaan. Tämä on tärkeä elementti Tämä on yksi keino kompensoida sitä, että verotus tehdään yksilötasolla. Täten edistä naisten osallistumista työmarkkinoille. Uskon, että voisimme pyrkiä sopimukseen jonkinlaisesta sanamuodosta, jonka nyt luen englanniksi. Tämä on sitten että voisimme ratkaista yhden tärkeimpiä ongelmia, jotka ovat vielä jäljellä. Kyse on individualisointivaatimuksesta silloin, kun on kyse tuloverotuksesta. Kehotetaan siis kaikkia jäsenvaltioita ottamaan pikkuhiljaa käyttöön yksi kohtaisen verotuksen siten, että täysin pidetään yllä kaikkia rahoitus- ja muita etuisuuksia, jotka liittyvät vanhemmuuteen ja nykyisiin verotusjärjestelmiin. Uskon, että tällä tavalla pystyttäisiin löytämään yhteinen sävel. Mietinnössä pyrittäisiin kompromissiin jäsenvaltioiden kesken ALV-kysymyksistä niin, että päästäisiin ero tästä niin sanotusta tamponin verosta. Tämä on tärkeä asia. Ja viimeinen elementti, joka on talouden kannalta tärkeä asia, on tar- tarve ottaa sukupuolikysymykset huomioon silloin, kun kerätään esimerkiksi tietoja. Voitaisiin tutkia esimerkiksi sitä vaikutusta, jota budjetti ja verotuspolitiikalla on siten, että katsotaan, miten se vaikuttaa eri tavalla mihin naisiin. Tällä tavalla voitaisiin verotuspolitiikkaa ja finanssipolitiikkaa varsinaisesti muuttaa. Tässä varsin voitaisiin toimia. Ja toivon kaikkia onnea ja menestystä ja tsemppiä esittelijöille. And, uh, now I'd like to give... Paljon kiitoksia edustaja Veres. Nyt Aldesta edustaja Tremons, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ensinnä kiitokset esittelijöille hyvästä työstä ja liberaaliryhmässä. Edessämme on uudet todell- uusi todellisuus. On enemmän merkkejä siitä, että tasa-arvo esimerkiksi esi- jäsenvaltiossa eri sektoreilla koskien palkkatasa-arvoa. Sitten on uusia todisteita tullut siitä, minkälaisia erilaisia kulutusmalleja, kaavoja on naisten ja miesten välillä. Me tiedämme, kun puhutaan elintarvikkeiden ostamisesta, niin ostoskori on hiukan erilainen naisen ja miehen kohdalla. Sama koskee terveyskysymyksiä ja muitakin. Ja jos on yhä enemmän todisteta siitä, että sukupuolittumista liittyy verotukseen näissä eri ostoskori kokoonpanoissa. Meidän pitää kiinnittää siihen huomiota ja olla tietoisia. Ja tämän takia olen sitä mieltä, että meidän pitäisi äh, seurata tätä uutta todellisuutta ja myös äänestäjämme kansalaisemme vaativat yhä enemmän sitä, että sopeutetaan julkista politiikkaa uusiin realiteetteihin. Ja tämän takia liberaalina en usko, että EU on mikään tulonsiirtounioni, mutta parhaimpien käytäntöjen unioni. Nyt viittaan siihen, mitä EPP-län tässä äsken sanoi. Niin tietysti verotus tällä hetkellä vieläkin on jäsenvaltioiden vastuulla niiden kompetenssia, mutta EU:ssa meidän pitäisi kyllä suositella parhaimpia käytäntöjä, jotka olisivat myös ainakin moraalisesti, moraalisesti sitovia näille jäsenvaltioille, jotta saavutettaisiin laadukkaampaa, tasapainoisempaa verotusta ja miten se vaikuttaa sukupuoliaspekteihin. Tämän takia liberaaleissa olemme pyrkineet tehdä parhaamme, että saadaan laaja konsensus parlamentissa, jotta voimme taata kansalaisillemme, äänestäjillemme parempaa veropolitiikkaa Ja valtiotasolla. Kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Tremosa. Onko muita jäseniä, jotka haluaisivat puheenvuoron? Olkaa hyvä, edustaja Wood. Thank you. I'm not working directly on this issue. En, kiitoksia. Minä en tee suoraan töitä tämän asian parissa. Mutta olen hyvin kiinnostunut tasa-arvosta miesten ja naisten välillä. Se on hyvin tärkeää ja se pitäisi ottaa huomioon kaikessa, mitä teemme Euroopan unionissa sukupuolten tasa-arvon agenda ja verotus ovat hyvin tärkeä kysymys. Ja haluaisin korostaa sitä, että kun naiset eivät ole tasa-arvoisia, kaikki maksavat tästä hinnan. Ja on kaikenlaisia seurauksia, ehkäpä äh, tahattomiakin seurauksia siitä, että naiset eivät ole tasa-arvoisia. Näihin saattaa kuulua jopa väkivalta ja meidän pitäisi varmistaa se, että tuemme hyvin tasa-arvoista yhteiskuntaa, joka kunnioittaa naisia ja antaa heille kaikin tavoin samat mahdollisuudet. Olen sitä mieltä, että meillä on ähm, korrelaatio väkivallan ja taloudellisen todellisuuden välillä naisten elämässä. Meidän pitää hyvin äh, kattavasti tarkastella tätä tilannetta, tarkastella kaikkea naisten asemassa. Minä olin osittain vastuussa, kun kotitalouksien kasvavien kulujen tasa-arvo tavoitteita käsittelimme ja kun tarkastelimme naisten riippumattomuutta, havaitsimme, että on vakavasti vaikuttunut, vaikuttanut naisten mahdollisuuteen lämmittää asuntojaan, ruokkia tai vaatettaa lapsiaan. He joutuvat tekemään hyvin vaikeita päätöksiä jokapäiväisissä taloudellisissa kysymyksissä perheissään ja siksi minulle on hyvin tärkeää, että meillä on reilua verotuspolitiikkaa. Meidän täytyy varmistaa se, että perheisiin tämä epätasarvoisuus ei iskisi. Minua kiinnostaisi hyvin paljon nähdä, mitä kollegat tekevät tässä asiassa ja varmistaa myöskin se, että saamme paremman reilumman maailman naisille ja heidän perheenjäsenilleen. Paljon kiitoksia edustaja Ward. Nyt haluaisin antaa uudelleen kanssa esittelijöille, yhteisesittelijöille puheenvuoron edustaja Matias. Kiitos ihan lyhyesti, vaan haluaisin kiittää kaikkia kommenteista. Uskon, että niissä kaikissa viitattiin erittäin tärkeisiin seikkoihin, jotka ovat mietinnössä mukana. Tietystikään tarkoitukseemme ei ole puuttua jäsenvaltioiden valtaoikeuksiin. Koskaan ei ollut tarkoitus näin tehdä eikä näin tule olemaankaan. Tämä täytyy tehdä selväksi. Mutta on yhteistä politiikkaa, jolla on suoraan vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon ja myöskin verotuspolitiikka vaikuttaa. Voimme esimerkiksi havaita, että meillä on yhteinen ALV-järjestelmä. Ja mikäli tarkastellaan kulutustottumuksia, niin tietystikin tässä on suora yhteys asioiden välillä. Tämän tyyppisiin kysymyksiin meidän täytyy tarttua Euroopan parlamentissa, eurooppalaisissa instituutioissa, meidän täytyy taata, että ne ulottuvuudet, jotka ovat yhteisiä, eivät millään tavalla vahvista tai syvennä eriarvoisuutta sukupuolten välillä, eriarvoisuutta, jota jo on olemassa. Tämä on mietimme tarkoitusperä. Henkilökohtaisesti minä ja uskon, että toinenkin esittelijä uskon, että meillä on syytä kiittää Pervanchia siitä sanamuodosta, jota hän ehdotti. Tällä voitaisiin päästä yli tästä kaikkein suurimmasta ongelmasta, joka on vielä avoinna. Tämä oli erittäin hyvä kompromissiehdotus. Tietystikin otamme sen esiin kaikkien varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos todella paljon tästä teidän ehdotuksestanne ongelman ratkaisemiseksi. Kansanpuolen kollega, joka e- edusti täällä kahta varjoesittelijä, tietystikin teidänkin huolenne tullaan ottamaan huomioon ja pyrimme löytämään yhteisiä rakentavia kompromisseja. Mitä tuli nykyiseen oikeusperustaan ja sen soveltamiseen tai sen vaihtamiseen, mikäli se ei ole sovelias, niin mikäli sitä sovelletaan ja sitten ei tehdä mitään, niin ei se käy. Kyllä meidän täytyy tehdä ehdotuksia ja esittää vaihtoehtoja jotka varmistavat sen, että olemassa oleva EUn oikeusperusta on kunnossa. Mikäli se ei ole kunnossa, siihen täytyy muuttaa ja sitten vaihtaa oikeusperusta. Tämä me roolimme. Tämän puolesta me teemme työtä. Kiitos jälleen kerran ja nyt jään ilomielen odottelemaan seuraavaa keskustelua jo. No. Kiitoksia edustaja Mattias, edustaja Urtason. Juuri lisättävää Marisa taisi kaiken jo sanoa. Ehkä kuitenkin pari asiaa. Ensinnäkin me ehdottomasti haluamme löytää laajan konsensuksen asialla, siksi toivon, että seuraavassa varjoistelijan kokouksessa pystymme viemään asian käsittelyn loppuun mahdollisimman laajalla yksimielisyydellä toiseksi. Asia, jonka EPP-kollega mainitsi tamponiverosta, niin sanotaan sellaista. Tietenkin keskustelu jatkuu tästä, mutta sanoisin, että tämä on meille hyvin tärkeä kysymys sikäli, että tässä on todellinen ilmiö, joka edustaa verotuksellista su- suoraa syrjintää. Paljon on kampanjoitu Euroopassa ja on vaadittu uudistuksia asiassa ja mielestäni meidän pitäisi toimia samaan suuntaisesti. Tämä on yksi ihan näitä päätavoitteita koko mietinnössä. Mielellämme keskustelemme siitä, miten muotoillaan tämä, miten siitä puhutaan, mutta sen pitäisi ehdottomasti olla mukana mietinnössä. Sitten mitä tulee verotuksen erillistämiseen, Pervansin ehdotus tuntuu tässä hyvältä, joten ehdottaisinkin, että aloitamme, lähdemme tästä liikkeelle ja katsotaan sitten, onko tämä hyväksyttävissä muissa ryhmissä, mutta periaatteessa puolella ehdottomasti sitä, että pyritään löytämään kompromissi sen mukaisesti, kun Pervan sanoi, kiitän teitä vielä lämpimästi kaikkia ja toivottavasti saamme asian vietyä loppuun seuraavassa varjoisittelen kokouksessa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Uttoson äänestys yhteiskokouksessa 21. marraskuuta ja tähän päättyy yhteinen valiokuntakokouksemme. Paljon kiitoksia, kello on yhdeksän aivan tasan. Paljon kiitoksia.